przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, wznawiam. E, hyvät naiset ja herrat, kokous alkaa jälleen. Täysistunto. E, edellisen istunnon pöytäkirja on teillä nyt käytössänne. Onko siihen liittyen kysymyksiä? En näe. Pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Seuraava kohta esityslistalla tänään on komission puheenjohtajan lausuma. Kyse on talouden hallinnasta EU:ssa ja euroalueella sekä kansallisten talousarvioiden valvonnasta. Minä jälleen kerran toivotan puheenjohtaja Barroson tervetulleeksi ja annan hänelle heti puheenvuoron. Kiitos, herra puhemies hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin edustajat. Talouden hallinta on unionin tulevaisuuden kannalta tärkeää. Kun puheenjohtajana Delors puhui eh, koordinoinnista, talouspolitiikan koordinoinnista jo vuonna 1993, tuolloin monet jäsenvaltiot kieltäytyivät kun ensimmäinen minun johtamani komissio esitti tämän saman kysymyksen eh, mietinnössä, joka käsitteli euron ensimmäistä kymmentä vuotta, niin meitä ei tuolloinkaan kovin paljon kuunneltu mutta painotin kuitenkin sitä, että tähän taloudenhallintakysymykseen täytyisi saada kunnollinen vastaus tällä minun kaudellani. Ja tästä on nyt keskusteltu vuoden ajan ja komission jäsenen Olli Rehnin kanssa olette myöskin keskustelleet tästä aiheesta hänen kuulemisensa aikana. Meidän on tarkoitus tehdä ehdotuksia, jotta me voisimme vahvistaa taloudenhallintaa Euroopan unionissa, aivan erityisesti euroalueella. Kriisi on antanut meille tähän hyvät syyt, valitettavasti. Mutta tämän keskustelun kiireellisyys on nyt kaikkien tunnustama fakta, ja olen iloinen siitä, että nyt olemme päässeet sellaiseen tilanteeseen, jossa me voimme viedä eteenpäin todellista taloudenhallintaa Euroopassa. Komissio on tehnyt ensimmäisen ehdotuksensa 12. toukokuuta. Se on ruokkinut tätä keskustelua, jota käymme muun muassa parlamentin kanssa ja myöskin tämä Task Force-työryhmä, jota Euroopan neuvoston puheenjohtaja on johtanut. Komissio on iloinen tästä työstä ja siitä konsensuksesta, joka tähän mennessä on saatu aikaiseksi ja joka oli huippukokouksessakin käsin kosketeltavaa. Jotta tästä äh, liikevoimasta pidettäisiin kiinni, niin viime keskiviikkona me julkistimme koko joukon ehdotuksia, josta voidaan tehdä lainsäädäntöehdotus ja jos ne hyväksytään ajoissa, niin silloin äh, nämä voitaisiin ottaa käyttöön jo vuonna 2011. Nämä ehdotukset, niitä täytyy työstää jatkuvasti ja meidän täytyy nyt toimia olemassa olevissa juridisissa puitteissa. Meillä on myöskin uusia mahdollisuuksia Lissabonin sopimuksen kautta ja niitä täytyy käyttää täydessä mitassa hyväksi, koska meillä ei ole enää aikaa haaskattavana. Kansalaiset ja taloudet vaativat meiltä sitä, että me teemme aloitteita. Meillä on asiasta vastuuta ja meidän on pakko tämän takia toimia nyt. Herra puhemies, kunnianarvoisat jäsenet, tämä talouskriisi on asettanut Euroopan unionin tärkeiden tehtävien eteenpäin. Taloudenhallinnan vahvistaminen on vain yksi ulottuvuus Euroopan unionin vastauksessa tähän kriisiin. Vastauksessa on myöskin muita ulottuvuuksia. Ensinnäkin rahoitusmarkkinoiden äh, lainsäädännön uudistaminen ja myöskin tätä valvonta-arkkitehtuurin äh, hahmottamista. Ja kuten tänä aamuna sanoin, sopimus on äh, tulossa parin päivän sisään ja me toivomme, että nämä uudet viranomaiset voivat aloittaa työnsä alkuvuodesta 2011. Ja me myöskin haluamme pitää kiinni niistä sitoumuksista, joita annamme G20-kokouksessa. Me haluamme ensinnäkin tämän Kreikan ohjelman kautta ja sitten koko euroaluetta koskevan ohjelman kautta haluamme viedä näitä eteenpäin ja myöskin ne rakenneohjelmat, joita, joista puhutaan Eurooppa 2020 ohjelmassa. Me haluamme vahvistaa ja nykyaikaistaa ja pönkittää näitä järjestelmiä, jotta kansalaisillamme olisi parempi tulevaisuus. Mutta nyt haluaisin keskittyä tähän talouden hallintaan. Viime kuukausien haasteissa on ollut kysymys siitä, voimmeko me vastata niihin paineisiin, joita taloudelliseen ja finanssivakauteen kohdistuu. Meillä löytyy sopimuksista keinoja, joilla me voimme vastata näihin tilanteisiin, ja nyt ne vain täytyy saada toimimaan. Meillä on todellisia haasteita ja riskejä edessämme, ja nyt me olemme kuromassa umpeen niitä kuiluja, jotka on identifioitu, jotta vastaisuudessa tällaisia kriisejä ei tule. Olen jo aikaisemmin sanonut parlamentille, että komissio puhuisi näistä 12. toukokuuta julkistamassaan julkilausumassa ja nyt komissio on julkistanut tiedonannon 30. kesäkuuta ja komissio ryhtyy tekemään äh, lainsäädäntöehdotuksia jo syyskuusta lähtien. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, niin haluaisin puhua, sanoa, että me olemme hyötyneet siitä työstä, jota Eurooppa-neuvosto on tehnyt ja myöskin se Task Force-työryhmä ja myöskin parlamentti ovat tehneet. Tämän kautta me olemme saaneet tähän todellista eurooppalaista liikevoimaa ja toivon mukaan tämä saadaan muutettua nopeaan sovittelumenettelyyn ja nopeaan lainsäädännöllisten ehdotusten hyväksymiseen. Meidän ehdotuksessamme sen tarkoituksena on saada kattavampi ja tehokkaampi järjestelmä aikaan. Tämänhetkinen sopimus antaa meille jo paljon keinoja tämän saavuttamiseen ja olen varma, että tämä yhteisömetodi antaa, tarjoaa meille oikeat vastaukset tälläkin kertaa. Me tarvitsemme vankemman järjestelmän, joka on tiukempi ja laajakantaisempi, johon kuuluu sekä rakennepolitiikka että makrotaloutta. Me tunnustamme sen seikan, että jokaisella jäsenvaltiolla on omat omitusluonteen piirteensä, mutta me tarvitsemme järjestelmän, joka myöskin tunnustaa sen keskinäisen riippuvuuden, jota eurooppalaista taloudesta löytyy. Mitä tämä yksityiskohtaisesti tarkoittaa? Ensinnäkin me tarvitsemme enemmän koordinaatiota. Tässä avainasemaan nousee tämä talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso joka tehdään ex ante menetelmällä. Eli jos jäsenvaltiot julkistavat nämä suunnitelmansa yhtä aikaa, niin silloin meillä on yhtenäinen lähestymistapa. Ja tämä eurooppalainen ulottuvuus tulee olemaan etuna jäsenvaltioille, kun ne suunnittelevat, keskustelevat ja hyväksyvät kansallisia talousarvioitaan kansallisten menettelyjen puitteissa. Toiseksi me tarvitsemme uskottavuutta, joka tulee paremman valvonnan kautta, ja tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme kannusteita kannusteiden ja sanktioiden järjestelmän. Me tarvitsemme ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä ja meidän täytyy kohdentaa nämä toimenpiteet, eikä ainoastaan mitä tulee alijäämiin, vaan myöskin velkoihin meidän täytyy varmistaa se, että sääntöjä noudatetaan ja sitten täytyy olla sanktioita koska sanktiot luovat kannusteita noudattaa sääntöjä. Ja sääntöjen täytyy olla riittävän tiukkoja, jotta niitä sitten kunnioitetaan. Me jos me luomme liian tiukan kannusteiden ja rangaistusten järjestelmän, niin silloin me emme tässä onnistu. Ja jäsenvaltioiden täytyy valmistautua siihen, että jos se ei kunnioita sääntöjä, niin sitten sen täytyy hyväksyä seuraamukset. Ja tätä täytyy soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin tasavertaiselta pohjalta. Parlamentti voi luottaa siihen, että komissio tulee tekemään kaikkensa varmistaakseen, että näin todellakin tapahtuu. Sitten mitä tulee näihin sanktioihin, me ehdotamme, että ne perustettaisiin EUn talousarvioihin ja täten jäsenvaltioiden, jäsenvaltioilla tulevaisuudessa on vaarana se, että ne menettävät EU-varoja, jos ne systemaattisesti kiertävät näitä sääntöjä. Näiden sääntöjen noudattaminen, sen täytyisi olla myöskin melkeinpä automaattisista, mitä tulee tähän korjaavaan ulottuvuuteen talous- ja kasvupaketissa. Ajoitus on myöskin olennaista. Meidän ei tule odottaa liian pitkään ennen kuin sanktiot otetaan käyttöön. Nämä kannustimet ja sanktiot täytyy ottaa etupainotteisesti käyttöön, jotta tilanne ei karkaa käsistä. Ennaltaehkäisevät toimet voivat olla tehokkaampia kuin korjaavat toimet, mutta ne vaativat kuitenkin päättäväisyyttä ja hyvää tahtoa. Tällä hetkellä meillä sääntöistä puuttuu keinoja, joilla me voisimme hyvinä aikoina puuttua tilanteisiin. Ja näissä uusissa ehdotuksissa me teemme tähänkin liittyen ehdotuksia aivan erityisesti mitä tulee euroalueeseen. Meidän täytyisi myöskin muistaa se, että meidän ei tule keskittyä ainoastaan finanssipolitiikkaan, koska me olemme nähneet, että näin kapea lähestymistapa ei toimi. Meidän täytyy myöskin makrotaloudellisia epätasapainoja, niistä täytyy keskustella. Meidän täytyy aivan erityisesti euroaluetta vahvistaa kattava indikaattoreiden tulostaulukko voisi antaa keinot hoitaa näitä eroavaisuuksia ja niihin täytyy liittää sitten sääntöjen noudattamisen mekanismeja, jotka ovat liittävän vahvoja. Näiden tiukempien finanssipolitiikan sääntöjen jälkeen me tarvitsemme eh, innovaatiossa ja kaupassa eh, sellaisia tapahtumia, jotka saavat eh, Euroopan uudelleen kasvun tielle. Ja tästä tässä EU 2020-strategiassa onkin kysymys. Kaksi viikkoa sitten se hyväksyttiin ja nyt se täytyy viedä käytäntöön, jotta me voimme varmistaa sen, että kansalliset ja eurooppalaiset politiikat luovat tällaisen hyveellisen kehän, josta me saamme Eurooppaan kasvua ja ruokimme tällä uutta kasvua. Ja sitten vielä täytyy painottaa sitä, kuinka tärkeää on, että meillä on vahvat rahoitusmarkkinamekanismit. Meidän täytyy omaksua ne tarvittavat uudistukset mahdollisimman nopeasti. Ja haluaisin painottaa sitä ulottuvuutta, uutta ulottuvuutta, joka näissä uusissa mekanismeissa on. Yhtenäisvaluuttaan kohdistuu haasteita tällä hetkellä, mutta niillä on myöskin suuria vaikutuksia globaaleilla rahoitusmarkkinoilla. Ja nyt meidän täytyy antaa talousunionille ne välineet, joita se tarvitsee, jotta se pystyy pitämään uskottavuudestaan kiinni. Tässä ei ole kysymys ainoastaan teknisistä säännöistä, vaan tässä on kysymys euron tulevaisuudesta. Ja voidaan myöskin puhua siitä, että tässä on kysymys eurooppalaisen projektin tulevaisuudesta. Meidän täytyy osoittaa epäilyksettä se, että maailma on muuttunut ja että meidän talouden hallintomme ei ole enää samanlaista, vaan me olemme tehneet todellisen läpimurron näissä asioissa. Me haluamme tuoda tässä taloudenhallinnan sääntöjen kunnioittamisen yhteen tässä talousunionissa tämä järjestelmä, se täytyy valjastaa, jotta me voimme saavuttaa nämä yhteiset päämäärämme, jossa on esimerkiksi kysymys talousarvioiden äh, valvomisesta ja EU 2020 strategiasta, joka on koko Euroopan unionin strategia. Tämä ei ole vain lisäys muihin strategioihin, vaan kysymys on todellisesta taloudellisesta strategiasta Euroopalle. Mutta meillä voi olla ainoastaan eurooppalaista strategiaa, jos meillä on äh, todellinen talouden hallinnan järjestelmä. Kuitenkin tämä kannusteiden ja sanktioiden järjestelmän tulisi antaa todelliset mahdollisuudet jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot ovat jo juridisissa puitteissa luoneet yhtenäisvaluutan ja näillä jäsenvaltioilla on yhteinen päämäärä nimeltänsä euro. Emmekä voi hyväksyä sitä, että tiettyjen jäsenvaltioiden huono käytös asettaa muut jäsenvaltiot vaaranalaiseksi. Me haluamme saada aikaan muutoksia tähän järjestelmään ja samaan aikaan me haluamme pitää kiinni niistä erityisluonteisista piirteistä, joita on niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat euroalueen jäseniä ja niiden välillä, jotka eivät vielä euroalueeseen kuulu. Me tarvitsemme tämän rohkeutta ja kunnianhimoja ja komission uusi suunnitelma lähettää maailmalle viestin siitä, että me olemme tehtäviemme tasalla ja meidän täytyy tehdä johdonmukaista työtä, meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta me voimme viedä näiden ehdotukset päätökseen ja toteuttaa ne tehokkaasti. Nämä ovat tärkeitä meidän tulevaisuudemme kannalta ja on tärkeää, että kaikki kumppanimme kaikkialla maailmassa ymmärtävät sen, että me teemme, olemme valmiita tekemään kaikkemme puolustaaksemme euroa ja sen vakautta. Komissio tulee käyttämään aloiteoikeuttaan Euroopan kansalaisten etujen eteen ja se on vakuuttunut siitä, että nämä ehdotukset ovat oikea tie eteenpäin Euroopan kannalta. Kiitoksia huomioon. E, Kiitoksia erittäin paljon komission puheenjohtaja siitä, että johdattelitte meidät tähän keskusteluun ja aiheeseen. Kiitoksia paljon tästä esityksestä. Nyt sitten ryhmien puheenjohtaja puhujat käyttävät puheenvuoron Rova Wortman Kool EPn puolesta. So, komissaaris Rein. Arvoisa komission puheenjohtaja, Barroso, komission jäsen Rehn. Teidän sananne ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan talouden vakauttamista Euroopassa. Äh, on todella hienoa, että te käytätte aloitteoikeuttanne, ettekä odota sitä, mitä äh, Task Force-työryhmä esittää. Me pidämme tätä ehdotusta hyvin myönteisenä meidän ryhmämme ja haluamme tehdä yhteistyötä teidän ja neuvoston kanssa, jotta tämä voidaan myöskin toteuttaa. Haluamme myöskin tehdä yhteistyötä äh, seuraavien askelten osalta, jotta saamme vahvemman Euroopan komission roolin, riippumattoman roolin sille Euroopan neuvoston, joka, jolla on yhteinen lähestymistapa ja jota Euroopan parlamentti valvoo demokraattisesti. EPP-ryhmä pitää tätä sellaisina ainesosina, jotka sopivat meille, kun ajatellaan sitä, jonka aiotte esittää syyskuussa. Me odotamme hyvin paljon seuraavalta puolelta vuodelta toimintaohjelmien aktivoimiselta. Odotamme myöskin uusia toimia jäsenvaltioiden taholta, jotta jäsenvaltioiden kilpailukykyä voidaan voimistaa. Tämän kautta voidaan luoda työpaikkoja ja hyvinvointia kansalaisille. Myöskin odotamme hyvin paljon niiltä toimenpiteiltä, joiden tarkoituksena on vahvistaa talous- ja vakaussopimusta. Ja myöskin seuraamukset, niiden täytyy olla tässä taustalla mukana ja myöskin muita toimenpiteitä. Paljon myöskin riippuu siitä, miten tämä nyt konkreettisesti voidaan toteuttaa. Äh, Alankomaiden äh, jalkapallojoukkue ei käytä tässä sanoja, vaan to- ryhtyy toimintaan. Ja myöskin toiminta on se, mitä parlamentti toivoo, kun kyse on äh, talouden hallinnan vahvistamisesta. Ja kyse on myöskin enemmän toiminnasta eikä puheesta silloin, kun kyse on esimerkiksi eurooppalaisen rahoitusvalvontajärjestelmän perustamisesta. Tämä täytyy nyt todellakin muuttaa lainsäädännöksiä toiminnaksi. Valvontajärjestelmillä täytyy olla todellista kompetenssia, jotta ne voivat myöskin aloittaa työnsä. Nyt kyse on siitä, että neuvoston täytyy ryhtyä toimintaan. Parlamentti äänestää huomenna, mutta ovi jää vielä auki myöskin neuvostoa varten, jotta tässä kuussa ECOFIN-neuvostossa voidaan päästä sopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä otetaan parlamentin kanta huomioon, kun kyse on näiden uuden valvontajärjestelmien kompetensseista, mutta parlamentti tulee olemaan valmiina. Me emme toimi ainoastaan omista intresseissämme, vaan kansalaisten intresseissä, jotta saamme rahoitusmarkkinoille jälleen rauhan ja jotta tulevaisuus näyttää valoisammalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalidemokraatti poliittisen ryhmän nimissä kollegamme Stephen Hughes. Olkaa hyvä, te saatte puheenvuoron. Kiitos puhemies, puheenjohtaja Barroso ja komission jäsen Rehn. Meidän mielestämme tästä puuttuu tasapainoa, koska me tarvitsemme tähän korkeaa työllisyyttä ja talouskasvua niukkuustoimenpiteet tulevat johtamaan siihen, että kasvu hiipuu ja työttömyys tulee kasvamaan ja sosiaalinen syrjäytyminen lisääntyy. Tiedän, että te, herra Barroso, ette usko siihen, että miljoonat työttömät ja syrjäytyneet olisivat sopiva hinta maksettavaksi tässä, mutta tämä on kuitenkin se tie, jolle te olette lähdössä. Viime viikkoisissa ehdotuksissa on menty hieman tavoitteiden ohi. Täällä puhutaan talouspolitiikasta ja taloudenhallinnasta, mutta sen tulisi johtaa tasapainoiseen ehdotukseen, josta löytyy taloudellista tehokkuutta ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Sieltä on jätetty pois sellaisia vaihtoehtoja, jotka olisivat voineet johtaa tähän. Todellinen talouden koordinaatio tulisi johtaa siihen, että olisi eriytyviä konsolidointisuunnitelmia sen sijaan, että olisi tällainen yksi sopii kaikille malli, jolla, johon ei liity minkään minkäänlaista taloudellista järkeä. Teidän täytyisi myöskin luoda finanssikonsolidaation ja työllisyyden strategia, koska nyt meillä on vain kalliita työpaikkoja tiedossa. Ja meidän täytyisi myöskin julkinen rahoitus saada kuntoon suhteessa tähän Eurooppa 2020 strategiaan. Eh, esimerkiksi tämä rahansiirtovero ja muut vastaavat toimet. Me tarvitsemme myöskin operationaalisia ehdotuksia komissiolta sitä, siitä, miten me voimme tämän verotaakan siirtää eteenpäin, koska tämä verotaakka on monissa jäsenvaltioissa aivan liian painava. Ja lisäksi sitten tästä puuttuu positiivisia kannustimia eh, se voisi olla erittäin mielenkiintoinen tie, jota voisimme kulkea. Eli odotan teiltä syksyllä tasapainoisempaa ehdotusta. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä puheenjohtaja Guy Verhofstadt, olkaa hyvä. Niin, ensinnäkin herra puheenjohtaja, olen iloinen siitä tavasta, jolla komission puheenjohtaja esitteli tämän paketin. Ja jos voin antaa siitä oman mielipiteeni, niin näiden kolmen aloitteen perusteella voidaan saada paljonkin aikaiseksi. Eli jättäkää se käsiteltäväksi, jättäkää ne käsiteltäväksi neuvoston pöydälle ja parlamentille, koska siitä se Euroopan unionin mekaniikka syntyy koska komissiolla on kuitenkin aloiteoikeus, eli minä toivotan parasta mahdollista onnea tälle työryhmälle, mutta loppujen lopuksi komission täytyy ottaa vastuuta ja tehdä ehdotus ja tehdä tämä ehdotus näille muille toimielimille. Kuitenkin tästä paketista sieltä löytyy muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin perustavaa laatua oleva kysymys, kuka tulee tätä taloudenhallintaa hallinnoimaan? Kuuluuko se jäsenvaltioille, neuvostolle vai EU-toimielimille, esimerkiksi keskuspankki ja komissio? No mitä parlamenttiin tulee, niin parlamentin mielipide on se, että hallintaa täytyisi harjoittaa toimielinten kannalta, koska on käynyt selväksi se, että jäsenvaltiot eivät itse voi itseään valvoa. Se ei ole toiminut menneisyydessä eikä se tule tulevaisuudessakaan toimiaan. Sanktiot kyllä, mutta ei ainoastaan sanktioita tähän vakauspakettiin, koska kuten te sanoitte, niin tämä on vain yksi ulottuvuus tätä politiikkaa. Tähän tarvitaan sitä, että esimerkiksi kilpailukyvyn tasolla tai rakenneuudistusten tasolla tai eurooppalaisten talouden taso, talouksien tasoilla, sieltä täytyy löytyä sanktioita. Ja tässä pyytäisin, että tietyt jäsenvaltiot toimisivat johdonmukaisemmin, koska he vaativat näitä sanktioita pakettiin, mutta sitten kun puhutaan sanktioista kilpailukyvyn tai Eurooppa 2020 asiassa, niin silloin he ovatkin paljon vastahakoisempia. Eli jos sanktioita halutaan, niin sitten sanktioita täytyy saada kaikkialle. Ja sitten kolmanneksi täytyisi myöskin hyvä komission puheenjohtaja ryhtyä pohdiskelemaan taloudellisen kasvun strategiaa. Me emme voi yksinomaan puhua siitä, että leikataan alijäämiä. No, tietenkin entisenä valtiovarainministerinä minustakin on mukava leikata näitä alijäämiä, mutta tämän lisäksi me tarvitsemme taloudellisen kasvun politiikkaa. Ja ainoa instanssi, joka tätä voi ruokkia, on Euroopan unioni. Euroopan unionilta löytyy lainakapasiteettia, sillä on projekti projekteja, joita voidaan pistää pystyyn infrastruktuurin tasolla, kuten, aivan kuten herra Montin raportissa sanotaan. Eli nimenomaan tässä mielessä komission täytyy myöskin tehdä ehdotuksia, ei ainoastaan ehdotuksia alijäämien leikkaamisen suhteen, vaan ehdotuksia täytyy saada myöskin uskottavan talouskasvustrategian suhteen, jotta emme jää sitten taantuman ansaan, kuten esimerkiksi Japanissa kävi kymmenen vuotta sitten. Ja sitten sitten nämä stressitestit. No olen iloinen, että nämä tullaan julkistamaan. Näin olisi tullut tehdä jo vuosi sitten, aivan kuten amerikkalaisetkin te- tekivät, koska tämä on ainoa keino saada lainat yksityisellä sektorilla jälleen liikkeelle. Ja sitten viimeiseksi, ja tähän päätän puheenvuoroni, mitä tulee siis valvontaan, niin tästä täytyy puhua selkeäsanaisesti. Sopimukseen parlamentin kanssa ei päästä, jos neuvosto ja jäsenvaltiot eivät kunnioita sitä, että että eurooppalaisilla viranomaisilla täytyy olla viimeinen sana sanottavana konfliktitilanteessa. No tästähän tämä mainitaan myöskin komission ehdotuksessa. Se oli lähtökohtana tässä komission ehdotuksessa. Jäsenvaltiot eivät tätä ole ymmärtäneet ja nyt on kulunut aivan liian pitkän aikaa ja jäsenvaltiot ovat toimineet aivan väärällä tavalla. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minun täytyy nyt keskeyttää tämä äh, hieno mutta se oli kyllä hiukan liian pitkä. Olen pahoillani. Kollegat, seuraavaksi äh, G. Gold, Vihreät, Euroopan vapaa ryhmä, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos tästä tiedonannon esittelystä. Mielestäni on selvää ja hyvät kollegat, meidän tulisi olla varovaisia, että kun äh, tilanne jatkossakin on vaikea, niin toistamme samoja erheitä, joita olemme tehneet. Eli korostamme budjetin alijäämää, kilpailukykyyn liittyviä ongelmia, oikeistossa ja vasemmistossa taas säästöriskejä, joita meillä on. Mutta näin emme pääse eteenpäin. Mutta kun katsomme tätä ehdotusta, niin täytyy todeta, että tässä on oikeita tärkeitä edistysaskeleita. Esimerkiksi talouden koordinoinnissa ja siinä, että tässä tuodaan esiin todelliset epätasapainot. Niistä ei vielä aikaisemmin puhuttu. Ja samoin todetaan, että pitää tulla sanktioita, jos jäsenvaltiot eivät tee kotitehtäviään. Tässä on kuitenkin myös portan, porsan reikiä tässä ehdotuksessa. Emmekä voi tällaista kansalaisillemme tehdä, koska totta kai kun hallinnoidaan finanssipolitiikkaa, meidän täytyy keskustella myös verotuksesta. Meillä on edelleen laajoja verokeitaita, jotka jäävät hallinnan ulkopuolelle. Nämä ovat tabuja, eivätkä saa sellaisia enää olla. Niitä täytyy selventää ja niistä täytyy puhua. Ja toiseksi emme voi koordinoida talouspolitiikkaa ainoastaan, niin kuin tässä kuvaillaan, vaan antisyklisesti niin, että puututaan kriiseihin jo ennalta. Näin tekstissä sanotaan. Ja edelleen on tabu, tabu myös se, että epätasapaino tilanteessa on sekä ylijäämä että alijäämä maita. Ne molemmat joutuvat kantamaan kortensa kekoon, ja tätä ei tässä vielä uskalleta sanoa. Meillä on myös erilaisia omaisuuteen liittyviä kuplakysymyksiä. Tästäkään ei puhuta kylliksi. Eli olkaamme nyt rehellisiä, tarkastelkaamme ideolo- ideologiaamme oikealla tavalla niin, että katsomme kaikkia kriisin aiheuttaneita osasia, emme ainoastaan kapeakatseisesti, koska kansalaiset todella odottavat meiltä laaja-alaisia ratkaisuja. He ovat myös ansainneet nämä. Kiitoksia Rova K. Swinburne, Euroopan konservatiivit ja reformistit. Kiitoksia puhemies. Talouden hallinnan valvonta, arkkitehtuuri, rajat ylittävät hallintavälineet. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, kun ajatellaan rahoituskriisiä. Meidän täytyy varmistaa kaikkien osalta, että tarvitsemme vahvan rakenteen mahdollisimman pian, jotta voimme varmistaa, että saamme yhteiset säännöt ja että jäsenvaltiot myöskin toimivat oikein. Tarvitsemme uudistuksia. Meidän täytyy löytää konsensus. Myöskin lopputulos täytyy täytäntöön panna jokaisessa 27 jäsenvaltiossa ja niistä täytyy pitää täysin kiinni. Uusien instituutioiden täytyy olla ei-poliittisia, jotta ja täytyy pitää mielessä, että tämä tehtävä täytyy suorittaa. Meillä täytyy olla selkeät, selkeä viesti uusille viranomaisille Nämä ovat hyvin tärkeitä ja ne myöskin toimivat meidän kansallisten jäsenvaltiomme eduksi. Tarvitaan uusia rohkeita välineitä, joilla nämä kaikki asiat saadaan nivottua yhteen tässä täytyy ottaa myöskin rahoituspalvelut huomioon. Viimeinen sopimus Yhdysvalloissa on johtanut siihen, että uudistukset ovat EUta edellä. Mielestäni tämä ei ole kuitenkaan oikea johtopäätös. Jos voimme löytää ratkaisun tähän uuteen arkkitehtuuriin, meillä on vahva, vahvat puitteet EUssa ja kolme Lanfalusin komitea saada näin otettua tähän mukaan. Tämän pitäisi ensin varmistaa rahoitusjärjestelmien vakaus ja myöskin toimia rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden edestä. Meidän kuitenkin täytyy varmistaa, että kaikki uudet viranomaiset toimivat tehokkaasti kansallisten viranomaisten kanssa yhteistyössä. Kaikki keskustelut, niiden täytyy johtaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Mielestäni komission lähestymistapa on hyvä ja uskon, että vaikka menetelmät ovat erilaiset, me tulemme saamaan maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän, joka tarjoaa meidän taloudellemme parannuksia. Kiitoksia. Lothar. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Lothar Viski, Euroopan yhteinen vasemmiston konfederaation ryhmä. Kiitoksia puhemies. Viime viikkoina komissio ja sen euron pelastusstrategia EU 2020 toivat uusia ehdotuksia sille, kuinka kriisistä päästäisiin eroon tässä ollaan leikkaamassa sosiaaliturvaa ja palkkoja, heikentämässä tilannetta. Ja annetaan nyt uudistuksia sille, kuinka kasvien vakaussopimusta uudistettaisiin. Komission ehdotukset liittyen vakaus- ja kasvusopimukseen menevät mielestämme väärään suuntaan. Aivan kuten Van Rompuyn työryhmä, komissiokaan ei halua muuttaa vakaussopimusta sisällöllisesti, vaan tuoda mukanaan erilaisia sanktioita. Komissio ja neuvosto vaativat entistä enemmän valvontaa ja entistä tehokkaampia sanktioita huonoille jäsenvaltioille, mutta tämä ei ole koskaan toiminut. Ja me Euroopan parlamentin vasemmistoryhmänä olemme tyytyväisiä siihen, että ainakin pahimmat ehdotukset, joita komissio on ehdottanut vajemaille, eivät ole toteutumassa. Meidän täytyy toimia. Kansalaisten on täytynyt toimia kriisin syrjäyttämiseksi ja komissionkin täytyy näin tehdä. Meillä on Maastrichtin kolmen prosentin raja. Ja jos tässä mennään tiukempiin toimiin, kasvu voi kärsiä tästä entisestään. Epätasapainoiset tilanteet EU-ssa niistä täytyy saada poistettua, samoin keinottelun täytyy puuttua, aggressiiviset vientitoimenpiteet, niihinkin täytyy puuttua, koska niillä on haitalliset vaikutukset muihin maihin. Meidän täytyy toimia sisämarkkinoiden kautta. vakaussopimuksen täytyy ottaa viittaukset työllisyyteen. Eli meidän täytyy muuttaa vakaussopimusta oikealla tavalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraavaksi herra Gottfried Bloom, vapaa demokraattinen Eurooppa. Um, Mr. President. Herra puhemies, hyvät komission jäsenet, kolme amigoa edellisissä istunnossa teidän täytyi karata kesken kaiken, teillä oli joku kiireellinen tapaaminen ja täten teiltä jäi minun viisaat sanani kuulematta. No, tässä voisi jopa hieman sääliä teitä, mutta mutta te olette itse aiheuttaneet tämän. Tämä yhtenäisvaluutta koe, joka on todellakin koe, joka oli jo tuhoon, toimittu, tu, tuhoon tuomittu alusta lähtien ja muistan, että Cambridgein yliopistossa luennoin 80-luvun alussa ja sanoin, että tämä on tuhoon tuomittu. Ja sitten kun kymmenen vuotta myöhemmin palasin sinne, niin joudun toteamaan, että oikeassa olin. Se oli oman sääntökirjanikin mukaisesti jo viallinen. Ja se, mitä tapahtui silloin, kun otitte sen käyttöön, niin revitte tämän sääntökirjan ja heititte sen pois. Eli otitte mukaan kaikki finanssipoliittisesti vialliset valtiot mukaan, mukaan lukien Kreikan. Ja sehän vain sitten hoputti euroalueen romahtamista romahtamista, eikä ole mitkään yllätys, että tämä romahdus tuli, koska se oli nähtävissä. Ja nyt sitten, jos sanotaan, että nyt vasta saatiin selvää siitä, että Kreikka oli vararikossa, niin tämä on epärehellistä koska näitä joukkovelkakirjoja oli myynnissä jo aikaisemmin. Eli tässä on kysymys siitä ikään kuin olisi julistettu ravien voittaja ennen kuin kilpailu itse asiassa edes ehti alkaakaan tällaiset roskalainat sitten uudelleen paketoitiin ja niille annettiin kolmois A-luokitus. Ja mitä nämä pankit nyt sitten tekevät? No ne tekevät täysin samaa. Ne ostavat tuota jälleenmyyntimarkkinoilta roskalainoja ja leimaavat niihin kolmen A-luokituksen. Eli jos tästä sotkusta halutaan päästä eroon, niin silloin täytyy luopua siitä tuesta, joka annetaan kaupallisille pankeille ja täytyy hankkiutua eroon keskuspankeista, koska ne ovat osa ongelmaa, eivät osa ratkaisua. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi Rova Marine Le Pen. L'Europe de euroalue on nyt kohdannut historiansa suurimman romahduksen ja kilpailukyky jatkaa laskuaan. Tämä täydellinen epäonnistuminen Eh, on seurausta tästä eh, Kreikan kriisistä ja se tulee leviämään eh, Ranskaan, Espanjaan ja Portugaliin ja se tulee hankaloittamaan näiden maiden kansalaisten elämää. Te lupasitte konvergenssia ja nyt kuitenkin meitä ollaan viemässä poliittiseen ja sosiaaliseen tyhjiöön. Tässä on kysymys tra tragediasta. Se, että että pakotettiin niin erilaisille talouksille yksi yhtenäinen valuutta, niin silloinhan oli selvää, mikä tuli olemaan lopputulema. Miten me muuten voisimme selittää sen, että Espanja, jolla oli ennen kahden prosentin kasvu, niin nyt sillä on 12 prosentin alijäämä. On luotu sellaiset olosuhteet, jossa kiinteistöspekulaatio on kasvanut huimiin mittoihin. Eurooppalainen pankkisektori on joutunut subprime kriisin myrkyttämäksi. Ja ainoa vastaus, jonka te annatte, on, että korjattaisiin tilanne, kun on selvää, että te olitte syyllisiä alusta lähtien. On pakotettu kansalaiset nyt hyväksymään tällainen täysin ennennäkemätön niukkuuspolitiikka. Mr. President. Kiitoksia. Seuraavaksi komission puheenjohtajat. Puheenvuoro on teidän viimeiset huomiot tässä keskustelussa. Kiitoksia. Yritän vastata johonkin näihin konkreettisiin kysymyksiin. Ensinnäkin Corin Wertman Koll, kiitän tuestanne. Me uskomme tosiaankin, että tämä vahvistaa uskottavuutta, mutta myöskin euron ja koko eurooppalaisen projektin uskottavuutta. Parlamentin pitäisi olla hyvin tiivisti mukana kaikissa näissä toimissa. Ja viimeisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, missä äh, puhemies Busek oli mukana, äh, totesin, että parlamentille tulisi tiedottaa keskustelujen edistymisestä, kun ajatellaan äh, Euroopan talouden tulevaa hallintaa. No nämä huolenaiheet, joita tässä herra Hughes ja herra Biski esittivät, uskon, että ne täytyy tosiaankin ottaa huomioon, mutta uskon, että meidän ehdotuksemme ottaa nämä huolenaiheenne huomioon, koska mikä nyt on uutta tässä ehdotuksessa on se, että me linkitämme täytäntöönpanon analyysin näihin puitteisiin, kun ajatellaan makrotalouden epätasapainoa. Joten se, mitä me nyt tässä ehdotamme, on holistinen lähestymistapa, kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa ei tarkastella ainoastaan makrotalouden aspekteja, vaan myöskin muita, niin kuin tässä Gihe Worstav totesi. Uudistukset, innovaatiot ovat mukana. Tämä on meidän tavoitteemme EU 2020 osalta, ja me olemme huolissamme näistä markkinoista ja pohjautuen Mario Montin mietintöön, jonka pyysin häneltä. Me teemme nyt työtä tässä ja komission jäsen Barnier tekee syksyllä tärkeän ehdotuksen yhtenäismarkkinoihin liittyen. Joten meidän ehdotuksemme ei liity ainoastaan siihen, että makrotaloudessa täytyy olla huolellinen, vaan totta kai tarkastelemme sitä, että mikä ei toimi hyvin, mutta haluan painottaa tätä, että kyse ei ole ainoastaan makrotalouden huolellisuudesta, vaan myöskin kasvusta ja uudistusagendastamme. Ja mikä nyt tässä on uutta on se, että totta kai siis meillä on tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa ensimmäistä kertaa. Koitamme tarkastella kaikkia tekijöitä. Muistatte varmastikin, kun esitin tämän EU 2020-strategian, niin jossakin päin Eurooppaa todettiin, että ei tätä voida linkittää talous- ja vakaussopimuksen, koska se ehkä heikentää sitä. No nyt varmasti kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että on järkevää keskustella makrotalouden rajoitteista eikä rakenneuudistuksista tai kilpailukyvystä. Joten en ole yhtä mieltä siitä, että tämä ei olisi tasapainon lähestymistapa. Me olemme taistelleet sitä, että otetaan esimerkiksi köyhyyden poistaminen, työllisyys ja koulutus mukaan, joten tämä on kyllä hyvin tasapainon lähestymistapa. Yritämme yhdistää kaikki ta talouspolitiikan välineet tällä on, ja kansallisen ulottuvuuden. Me haluamme ottaa myöskin kilpailukyvyn ja sosiaalisen inklusion ja myöskin koulutuksen herra Hofstadt, olette oikeassa, että komission tietysti täytyy tehdä ehdotukset ja näinhän me teemme. Tämä on erittäin tärkeä uudistus, joka nyt on meneillään. Tästä syystä Olli Rehn on myöskin vahvasti mukana tässä Task Force-työryhmässä. On tärkeää löytää konsensus, koska nämä ovat hyvin merkittäviä muutoksia, mutta totta kai lainsäädäntö uudistus täytyy tässä esittää. Komissio tulee sen tekemään ja tämä on paras tapa ottaa parlamentti mukaan. Mutta me haluamme myöskin tässä holistisessa lähestymistavassa saada makrotalouden valvontaa. Kyse ei ole ainoastaan seuraamuksista niille, jotka eivät täytä alijäämä- ja velkakriteerejä, vaan me yritämme myöskin vahvistaa koordinaatiota, kun ajatellaan makrotalouden epätasapainoa. Jotkut teistä mainitsivat myöskin valvonnan ja jälleen kerran haluaisin muistuttaa, että tavoitteemme on se, että uuden viranomaisen pitäisi aloittaa vuonna 2011. Me tarvitsemme tätä, koska vanha uudistus liittyy tähän uuteen arkkitehtuuriin nyt tässä on saatu lisävahtia ja myöskin rakentavaa pragmatismia on esillä kummaltakin puolelta. Olen erittäin kiitollinen näistä parlamentin toimista ja sen vahvasta tuesta. Samanaikaisesti haluaisin kysyä tai pyytää teitä, että tekisitte kaikkenne, jotta saataisiin aikaan hyvä sopimus seuraavina päivinä. Komissio on esittänyt monia kompromissitekstejä ja on erittäin mielissään siitä, että edistystä on saavutettu. Ja kuten Swinburne totesi, ja hän on oikeassa, yhdysvaltalaiset, e, heillä ei ole vielä lainsäädäntöä, vaikka siitä on jo ilmoitettu. Joskus vaikuttaa siltä, että he ovat meitä edellä, mutta se ei pidä paikkaansa. Presidentti Obama sanoi G20 että meillä on molempien puolueiden välillä sopimus. Se on hienoa, mutta todellisuudessa meidän pitäisi saattaa lainsäädäntöömme päätöksen ennen amerikkalaisia kumppaneita. Mielestäni meidän pitäisi tehdä tämä, jotta voimme myöskin osoittaa olevamme johtavassa asemassa, kun ajatellaan talouden hallintaa ja valvontaa. Ja tämä voi ainoastaan vahvistaa Euroopan roolia tässä asiassa. Loppujen lopuksi jotkut teistä puhuivat stressitestauksesta. Kuten komissio totesi, tässä tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja, ja vahvistaa stressitestausta ja vetoan myöskin siihen, että nämä pitäisi julkistaa nämä tulokset. Tämähän kuuluu kansallisiin kompetensseihin, mutta olen erittäin tyytyväinen neuvoston sopimukseen tehdä näin. Tämä pitäisi varmistaa investoijille, että huolen aiheet voitaisiin poistaa tai voitaisiin käsitellä ongelmia, joita ehkä vielä on olemassa. Olen er- erittäin luottavainen tähän tilanteeseen, mutta meidän täytyy identifioida mahdolliset haavoittuvat kohdat ja käsitellä ne. Täysin avoin stressitesti antaa nämä mahdollisuudet. Mekanismit täytyy rakentaa siten, että ne voidaan aktivoida, kun niitä tarvitaan, ja tämä on jälleen kansallinen, kansallisten, kansallisvaltioiden vastuussa, vastuulla. Komissio tulee tekemään nämä uudistukset ajallaan ja euro, tämä oli sellainen asia, jonka G20 johtajat hyväksyivät Torontossa ja tässä tarkoituksena on lisätä luottamusta meidän järjestelmiimme. Kuten näette, parlamentin jäsenet, me tässä toimimme monella eri rintamalla. Olen tässä kertonut teille viimeaikaisista esityksistä, jotka liittyvät talouden hallintaan. Mutta meidän ei pitäisi pitää, tai erottaa näitä eh- ehdotuksia niistä muista toimista. Meidän tarkoituksena antaa lisää koherenssia talouspolitiikkamme. Ja että ymmärtäisimme sen, että ilman koordinaatiota tässä ei ole järkeä. Ja tämä on kaikkien kansalaistemme ja euron vakauden intressien mukaista. Ja tämä on kaikkien niiden intressien mukaista, jotka haluavat avoimet markkinat, avoimen talouden ja avoimen yhteiskunnan. Kiitoksia. Mr. President, for your approach, for... Kiitoksia erittäin paljon komission puheenjohtajaa tästä lähestymistavasta. Nyt päätän tämän keskustelun. Seuraava kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu